haluavat, että me toimimme. Pysäytämme ilmaston lämpenemisen, metsätuhon, ilmastonmuutoksen. Ilmastonmuutos ei hidastu yksittäisten toimien johdosta, koska ilmastonmuutos ei tunne rajoja. Eh, Kiinasta, Yhdysvaltoihin, Australiasta, monista paikoista toisiin maailmassa. Ilmastonmuutos vaikuttaa meihin kaikkiin. Voimme vain voittaa, jos me taistelemme yhdessä. Emme jätä ketään taakse. On tehtävä toimia hiilen suhteen, lämpöpolttoaineveron suhteen. Fossiiliset kuuluvat menneisyyteen ja yhdessä on katsottava energian tulevaisuuteen. Nyt on aika päästä irti vanhoista teknologioista. On aika luoda ja rahoittaa uusia viedään Eurooppaa eteenpäin, investoidaan enemmän tieteeseen ja innovaatioon, tehdään kauppasopimuksia, jotka täyttävät Pariisin sopimuksen vaatimukset. Meillä on valinta. Me voimme valita. Meidän täytyy tehdä yhdessä yhteistyötä tai ilmasto muuttaa meitä kaikkia. Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraavana puhuu kollega Berensen. Dank u wel, eh, voorzitter. Kiitoksia, puhemies. Meillä on suuri vastuu seuraaville sukupolville lapsillemme. Meidän täytyy antaa heille kestävä maailma. Ja kestävyys tarkoittaa ensinnäkin sitä, että maailma on puhtaampi ja meidän täytyy olla kunnianhimoisia. Ja se merkitsee myöskin EUta, joka on strategisesti riippumaton energiakysymyksissä lähi tai Venäjästä. Ja EU, joka strategisesti katsoo, missä voidaan panostaa vaikka tuulivoimaan, missä aurinkovoimaan ja miten kaikki voivat hyötyä siitä. Ja kestävyys tarkoittaa myöskin voimakasta taloutta, jotta myöskin lasten lapsilla on hyvä tulevaisuus. Eli meillä pitää olla hyvä siirtymä kansalaisille ja yrityksille. Meidän täytyy panostaa infrastruktuureihin, jotka ovat tulevaisuudessakin kestäviä, ja yritykset voivat hyötyä mahdollisuuksista, joita siirtymä tulee tarjoamaan. Meillä pitää olla kunnianhimoa, ja tällä tavalla ilmastosuunnitelmista voidaan tehdä kestäviä. Kiitos. Seuraavana kollega Buda. Kiitos puhemies Ilmastonmuutos on tosi seikka. Sen ulottuvuudet edellyttävät nopea toimintaa. Maatalous kärsii ilmastonmuutoksesta mm, eh, ehkä enemmän kuin muut sektorit. Yhtä aikaa maataloustuottajat ovat kuitenkin ympäristön parhaimpia vartioita. Maatalous ja maaseutu vastaavat, tavat vastuussa kansalaisten hyvinvoinnista ja, ja terveestä ravinnosta. 2050 mennessä maailman väestö kasvaa 30 prosenttia ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää eh, elintarvikkeiden eh, tuotantoa eh, tehostaa ilmastonmuutoksen edessä jäsenvaltioiden pitää varmistaa tämmöistä ympäristömyönteistä maataloutta. Kiitos. Seuraavana Benjumea Benjumea. Gracias, presidenta. No cabe duda de que el medio... Kiitoksia. On selvää, että ympäristö on yksi suurimpia haasteita, joita meillä on edessämme. Varsinkin kun nähdään, miten luonnonkatastrofit ovat vaikuttaneet esimerkiksi Espanjassa syyskuussa, kun oli tulvia ja muutama ihminen jopa menetti siellä henkensä. Mutta vasemmisto on johtanut tätä keskustelua kaikissa asioissa, jotka liittyvät ympäristön suojeluun. Vasemmisto puhuu niin, että on mahdotonta tehdä realistista politiikkaa. Kansainväliset raportit, jotka liittyvät kestävyyteen ja ilmaston lämpenemiseen, liittyvät myöskin globalisaation ja kapitalismiin. Tämä on ollut suuri moraalinen tappio. Ja kehitys ei ole ympäristön vastust, vihollinen. Meidän täytyy muistaa luonnon suojelualueiden ylläpito kaikkialla Euroopassa. Ja tähän asiaan ei voida puuttua, jos ei korosteta alue- ja paikallistasoa ja yksittäisiä kuluttajia ja henkilökohtaisia valintoja ja paikallisyhteisöjen toimintaa. Eli ympäristö ei voi olla väline poliittisissa taisteluissa –

arvoisa puhemies ilmastonmuutoksessa kysymys ei ole politiikasta on todisteita asiasta, jotka velvoittavat meitä toimimaan kunnianhimoisesti, mutta vastuullisesti, ilman että tehdään turhia lupauksia, tyhjiä lupauksia. Meidän on saatava konkreettisia tuloksia aikaan. On täytäntöön pantava niitä toimenpiteitä, joista on sovittu, käyttämällä olemassa olevia keinoja. Meillä täytyy olla myös kunnianhimona mennä vielä pidemmälle ryhtymällä toimenpiteisiin, lisää toimenpiteisiin, joiden vaikutus on tarkalleen arvioitu. Ja jotta mennään vielä pidemmälle, tarvitaan innovaatiota, äh, tieteellistä tutkimusta. Äh, tällä tavoin voimme yhteensovittaa kunnianhimon, jolla torjutaan ilmastonmuutosta äh, vahvaan johtajuuteen elinkeinoelämässä Euroopassa. Ja tällä tavalla saamme elämäntapamme jatkumaan tulevaisuudessakin. Ja nyt lyhyt, lyhyt huomautus vain, että nyt emme voi hyväksyä sinisiä kortteja. Seuraavana kollega Kelly. Kiitoksia. Itse edustin parlamenttia Pariisin sopimuksessa ja Marrakeshissa ja viime vuonna Puolassa. Ja olen esittelijä myöskin, eli tämä keskustelu on tervetullutta, koska tilanne on taas kehittynyt. Ilmasto tilanne on nyt kiireellinen ja varsinkin nuoret ovat tämän tuoneet esille. Valittu puheenjohtaja von der Leyen on sitoutunut tähän vihreän ja on tehnyt ja on sitoutunut siihen, että tekee ehdotuksia ensimmäisen sadan päivän aikana. On tärkeää, että me tartumme tähän hyvin kiireellisesti. Tavoitteita voidaan ainoastaan korjata ylöspäin ja se on ihan hyvä asia, mutta samalla on tärkeää muistaa, ettei nyt kiirehditä ja unohdeta niitä, joihin tämä vaikuttaa. Siirtymärahasto on tässä välttämätön ja jäsenvaltioiden on kannettava vastuunsa ja niiden täytyy kertoa vuosittain, miten ne ovat edenneet. Näin meidän täytyy edetä ja näin kunnioitamme nuoria, jotka ovat niin huolissaan tulevaisuudesta. Kiitos lopuksi. Kollega Ferreira saa puheenvuoron. Kiitos puhemies. Tämä parlamentti tuottaa valtavan määrän mietintöjä, lausuntoja, päätöslauselmia ja kaikkea ilmastonmuutoksesta. Se, miten hiilen markkinat edelleenkin ovat voimissaan ja äh, toimijat saavat saastuttaa kestämättömällä tavalla äh, edelleen suositaan intensiivistä tuotantoa ja yhteinen maatalouspolitiikka suosii yrityksiä ja samalla pientuotanto kärsii ja maaseudulta poismuutto lisääntyy ja ihmisen ja luonnon välinen yhteistyö, yhteisö ei toimi tai yhteistyö ei toimi. Meillä on Euroopassa resursseja kyllä mm, rahoittaa ja mutta kohesiopolitiikkaan niitä ei riittävästi anneta. Ja sen sijaan, että toistetaan täällä vain vanhoja lausumia, niin meidän täytyisi tutkia hyvin tarkalleen kaikkia näitä ristiriitaisuuksia. Kiitos. Ja annamme puheenvuoron komissaari Oettingerille. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat, millä olen kuunnellut nyt näitä sisällöllisesti hyvin rikkaita ja lukuisia puheenvuoroja. On puhuttu maataloudesta, telo, taloudesta, teollisuudesta, energiasäästöstä, rakennuksista ja niin edelleen. Ja voi sanoa, että te olette tuoneet myös omat odotuksenne esille selvästi siitä, miten uusi komissio ja sen ensimmäiset lakiehdotukset ensimmäisen sadan päivän jälkeen tässä Green Deal-paketissa voitaisiin Euroopan tasolla laatia ja miten sitten Euroopan ulkopuolella pitäisi asioita kiirehtää, jotta kansalaisten odotuksia, odotuksiin voimme vastata ja, ja myös tähän asian kiireellisyyteen nähden voitaisiin vastata. Keskustelu on käytynyt hyvä, hyvän, het, hyvällä hetkellä ja nyt te neuvottelette uudesta budjetista, monivuotisesta rahoituskehityksestä ja sen kautta voidaan tietysti tätä, tämä, tämä siirtymärahasto ja, ja muut varat, joita on ilmaston muutoksen ehkäisemiksi tulossa, niitä voidaan hyväksyä. Kerron äh, viestin kollega Timmermansille ja kiitän tästä käydystä keskustelusta. Ja sitten äh, lopuksi neuvoston puolesta ministeri Tuppurainen. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentin jäsenet, komission jäsen. Tämä on ollut mielenkiintoista keskustelua. Kuuntelin kaikkia puheenvuorojanne ja ehdotuksianne. Kiitos niistä ja kuten alussa sanoin, meidän täytyy vahvistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Se on nyt kiireellisempää kuin koskaan. Ja EU on oltava päättäväinen. Meidän on oltava johtajia. Meidän täytyy toimia globaalina johtajina ilmastotoimissa. Ja puheenjohtaja valtio tekee kovasti työtä, jotta pääsisimme tähän tilanteeseen. Me tähtäämme myöskin hiilineutraalisuussopimukseen ja toivottavasti saamme myönteisiä tuloksia joulukuun neuvoston kokouksesta. Olisi hienoa, jos me kaikki pystyisimme sopimaan siitä, että EU on ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Ja heti kun uusi komissio aloittaa toimintansa ja tekee ehdotuksen siirtymärahastosta, niin uskon, että jäsenvaltiot hyväksyvät ehdotuksen ja se otetaan mukaan seitsemän, seitsemän vuoden rahoituskehyksen. Oikeudenmukainen siirtymä on keskeistä ja meidän pitäisi kaikkien lähestyä ilmastoa tältä kannalta. Tästä asiasta pitää keskustella laajasti ja mitä enemmän mahdollisuuksia meillä on keskustella tästä asiasta, niin sitä paremmin pystymme muokkaamaan tulevaisuutta. Eli tehdään yhteistyötä kestävän Euroopan ja kestävän tulevaisuuden hyväksi. Kiitoksia. Frau Ministerin. Kiitos ministeri keskustelu Keskustelu on päättynyt. Seuraavana esityslistalla on tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2018 esittely. Toivotan tervetulleeksi tilintarkastustuomioistuimen presidentin Klaus Heiner Leinen. Ennen kuin avaan keskustelun, niin haluaisin tiedottaa teille, että äh, sinisiä kortteja ja tämmöisiä äh, spontaaneja puheenvuoropyyntöjä tästä, tästä edelleen käytetään sähköistä järjestelmää. Jos haluatte siis pyytää puheenvuoroa, niin voitte tehdä sen saman tien. Teidän ei tarvitse odottaa keskustelun päättymiseen saakka. Sitten kun kaikki ovat istuutuneet paikoilleen, niin käyttäkää vaan tarvittava aika, herra Leene istutuakseni ja neuvoston edustajalle äh, näkemiin ja herra Leene seuraavana. Hyvä puhemies, hyvät edustajat, neuvoston puheenjohtaja, komissaari Ettinger. On suuri ilo olla täällä tänään arvostetun kollegani Lasaros Lasarun kanssa täällä käynnistämässä tämän vuotista vastuuvapausmenettelyä tilintarkastustuomioistuimen vuotikertomuksen esittelyllä. Mistä täällä tänään puhutaan? No, minun on tarkoitus esitellä teille EUn e varainhallinnan tämänhetkinen tila – tar- vuosikertomuksessa on tarkastuslausuma, jonka avulla arvioimme sitä, ovatko ne rahat, jotka te parlamenttina olette hyväksyneet, onko ne käytetty lainmukaisesti, sääntöjen mukaisesti ja myös taloudellisesti tehokkaasti. Me olemme tarkastaneet EUn konsolidoidun tilinpäätökseen varanhoitovuodelta 2018. Arviomme mukaan se antaa oikean ja riittävän kuvan EUn taloudellisesta asemasta, eikä siihen sisälly olennaisesti virheellisiä tietoja. Toisin sanoen olemme antaneet huomautuksia sisältämättömän tarkastuslausuman. Toiseksi EUn talousarvioon saaduissa tuloissa ei ole ollut olennaista virhettä. Kolmanneksi me arvioimme, että menojen virheprosentti oli 2,6 prosenttia. Arvioimme mukaan tämä tarkoittaa, että arvioimme mukaan 2,6 prosenttia maksuista ei olisi kuulunut EUn budjetista maksettaviksi sen takia, että niitä ei käytetty sääntöjen mukaisesti. Kokonaiskuvassa tosin hämärtyy seuraava tärkeä ero. EU-varojen maksutapa vaikuttaa suuresti virheriskiin. Menojen osalta noin puolet budjetista kuuluu monimutkaisten säädösten eh, piiriin, ensisijaisesti niin kutsutun korvausperisteisen maksujen piiriin, jossa edunsaajien tulee niiden osalta hakea korvausta tukikelpoisista kustannuksista. Esimerkiksi tutkimusprojektit, työllisyyteen liittyvät projektit, alue- ja maaseudun kehittämisprojektit, kolmansien maiden kehitysprojektit ja näiden virheprosentti on arvioitu 4,5. Toisaalta virheriski on matalampi niin kutsuttujen etuusperusteisten maksujen osalta, joissa yksinkertaisempien sääntöjen perusteella edustajat edunsaajat, kun täyttävät tietyt edellytykset, voivat saada suoraan tukea. Esimerkiksi tuet maataloustuottajille, hallinnolliset tuet, opiskelijastipendit tai EUn talousarviotuki kolmansille maille. Toisin sanoen, noin 50 prosentista tutkituista otoksista ei löytynyt oleellista virhettä. Tästä syystä me annoimme kolmantena peräkkäisenä vuonna huomautuksia sisältävän tarkastuslausuman. Tämä tarkoittaa kyllä, mutta siis menojen osalta. Meistä tämä on kuitenkin rohkaiseva merkki siitä, että komissio ja jäsenvaltiot ovat aikaisempina vuosina pystyneet pitämään kehitystä voimassa. Ja se, että aloilla, joilla on pieni riski, siinä on selkeästi nähty positiivista kehitystä. Kuitenkin joissa alat, joissa on korkea riski, niin siellä on kuitenkin huomattavia ongelmia vielä ja niihin tulemme puuttumaan vielä. Ja oman monivuotisen strategiamme perusteella tilintarkastustuomioistuin on siirtymässä niin kutsuttuun tarkastus, todistuksiin perustuvaan tarkastuslausumaan. Tämä tarkoittaa sitä, että me tulevaisuudessa tulemme tarkastamaan komission johdon antamien tietojen varmuuden, jotka taas itse perustaa ne omiin tarkastuksiinsa tai jaetun varainhoidon tapauksessa kansallisen tason tarkastuksiin. Me teemme entistä enemmän yhteistyötä komission kanssa, jotta nämä edellytykset, jotta pystyisimme edistymään näissä todistuksiin perustuvissa tarkastuksissa, voidaan, voidaan tavoittaa. Ja tässä yhteydessä haluan kiittää komissaari Öttingen ja hänen, hänen tiimejään tuesta, ja olen iloinen, että, tai toivon, että myös yhteistyö hänen seuraansa kanssa tulee toimimaan. Olen vakuuttunut siinä, että teitä luodaan niitä kulkemalla. Tämä tarkoittaa sitä, että jos meillä on konkreettisia, vaikkakin ehkä vaatimattomia askelia eteenpäin, jotta päästäisiin järkeviin tavoitteisiin, niin me voimme toiselta käyttää myös toisten jo hyvin tekemää työtä ja sen tuloksia. Ja tämä helpottaa meidän omaa työtämme. Hyvät jäsenet, tämmönen, voitte nähdä tarkempia tietoja johtopäätöksistämme meidän vuosikertomuksestamme monivuotisen rahoituskehyksen otsikoiden alta. Ja kaksi viikkoa sitten olin talousarvion valvontavaliokunnassa ja kerroin yksityiskohtaisesti näistä kappaleista. Ja koska monet teistä olivat siellä paikan päällä, niin en nyt tänään aio kovinkaan paljon enempää mennä yksityiskohtiin. Hyvät naiset ja herrat, yhden asian haluaisin kuitenkin vielä selkeästi tuoda esille. Me olemme nyt tienristeyksestä järjestyksessä uusi vaalikausi. Yksi jäsenvaltio nyt aikoo erota EU-sta ja muut 27 jäsenvaltiota ovat nyt loppusuoralla neuvotteluissaan monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2021-2027. Meidän tarkastustyömme, josta tänään teille kerroin, osoittaa, että EU, vaikka ongelmia vielä on ongelmassa, niin jo kolmatta vuotta peräkkäin on saavuttanut hyvää hyvän tason tilivelvollisuudessa ja avoimuudessa julkisten varojen käytöstä. Ja tulevalta komissiolta ja myös jäsenvaltioita odotamme, että ne jatkavat näitä ponnisteluja ja rakentavat entisille tuloksille. Ja tietenkin me luotamme teihin kaikkiin siitä, että yhdessä meidän kanssamme varmistatte sen, että tulevaisuudessa näin tulee tapahtumaan. Kiitos. Dankeschön. Kiitos. seuraavaksi. Puhemies, presidentti Lene, hyvät naiset ja herrat. Aluksi haluaisin kiittää Leneä ja tilintarkastustuomioistuinta arvokkaasta työstä ja hyvästä yhteistyöstä, jota olemme tehneet viimeisen kolmen vuoden aikana. Ja yhdessä olemme päässeet eteenpäin ja meillä on vielä työtä tehtävänä. Komissio ja talousarviovalvontavaliokunta ja neuvosto ovat mukana eurooppalaisen, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen työssä. Meillä on korkeat läpinäkyvyysstandardit meillä on tilivastuuta. Kysehän on Euroopan veronmaksajien verorahoista. Ja Junckerin komissio jättää tilanteen nyt hyvään kuntoon. Eli 12, tämä on 12 kerta, kun mitään huomioita ei ole lisätty tähän raporttiin ja virhetaso oli noin 2,6 prosenttia. Se oli vielä viisi vuotta sitten 4,7 prosenttia. Ja kolmanneksi, nyt kolmatta kertaa on tultu tulokseen, että EUn rahoitushallinnossa ei ole tapahtunut kielteistä kehitystä – ja lopuksi me olemme raportoineet yhdessä näistä ohjelmista ja budjetin varojen käytöstä. Euroopan talousarvio on merkittävä miljoonille kansalaisille, viljelijöille, tutkijoille, yrittäjille, startup-yrityksille ja opiskelijoille. Kolme neljäsosaa menoista käytetään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Ja tämä yhteistyö ja arviot ovat saaneet lausunnon myöskin kansallisilta viranomaisilta. Tämä liittyy kohesiopolitiikkaan ja maatalouspolitiikkaan vain 70 prosenttia budjetista menee edelleen näille aloille. Ja alueelliset, me olemme kiitollisia viljelijöille. Komissiolla on tiukat säännöt, mitä tulee varojen käyttöön. Vaikka varat käytetään kaukana Brysselistä ja Strasbourgista, niin meillä on selkeät säännöt ja yksiselitteinen yhteiset vastuurakenteet kaikille osapuolille. Me tiedämme myöskin, että virheiden vaikutus, tämä virhetaso, se on nyt alhaisempi. Ja jäsenvaltiot ja edunsaajat ovat joutuneet maksamaan takaisin summia, joita heille on maksettu perusteetta – ja meillä on tässä kaksi lukua, eli virhe-riski maksun aikana ja riski sitten oikaisujen jälkeen. Ja tämä jälkimmäinen luku on tärkeä veronmaksajille. Ja viime vuosina tämä lukema on ollut vain 0,8 prosenttia. Kansalaisille on tärkeää se, että viime kädessä ei tehdä virheitä. Viime vuosina on korjattu ongelmia kohesio-ohjelmissa tietyissä jäsenvaltioissa. Ja vuonna 2018 tehtiin enemmän virheitä kuin edeltävänä vuonna. Meidän täytyy nyt tarkastella tätä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Meidän täytyy yksinkertaistaa menettelyitä seuraavissa budjettimenettelyissä ja muissa toimissa. Voidaan todeta, että pistokokeissa, joita tilintarkastustuomioistuin on tehnyt, niin valtaosa virheistä on havaittu ja oikaisuja on tehty. Olen samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että nämä monimutkaiset säännöt johtavat virheisiin. Meidän täytyy yksinkertaistaa sääntöjä ja meidän täytyy myöskin tarjota koulutusta ja viestintää, jotta edunsaajat saavat näitä varoja käyttöönsä helpommin. Ehdotus rahoituskehyksestä myöskin edellyttää yksinkertaistamista. Ja mitä tulee näihin budjettisääntöihin, niin tulevina viikkoina meidän pitää pyrkiä tähän sääntöjen yksinkertaistamiseen ja meidän täytyy myöskin jatkaa yhteistyötä kumppanien kanssa, jotta voidaan selvittää virheiden syyt. Ja sitten suoritukset. Viime vuosina on saatu paljon aikaan. OECD on tehnyt arvion ja se on katsonut, miten budjetteja on hoidettu maailmassa. Ja OECD katsoi, että EU-ssa budjetin hoito oli maailman parasta. Meillä on yksinkertaistettu sääntöjä ja me olemme yksityiskohtaisia tietoja kaikista eurooppalaisista budjettiohjelmista. Me olemme ponnistelleet paljon varmistaaksemme, että varoja ei käytä ainoastaan sääntöjen mukaisesti, vaan että voidaan rahoittaa myöskin hankkeita, jotka koskevat koko EUta ja suurta määrää kansalaisia. Komissio haluaa raportoida näistä toimista ja ottaa huomioon poliittiset prioriteetit entistä paremmin. Eurooppalainen lisäarvo on budjetissa tärkeä tavoite. Eli nämä suoritukset otetaan huomioon entistä enemmän. Meidän täytyy varmistaa, että kansalaiset saavat hyvää tietoa siitä, mitä Euroopan budjetilla on saatu aikaan. Haluan vielä kiittää Perin laseroa ja koko tiimiä tilintarkastustuomioistuimessa, mutta myöskin haluaisin kiittää talousarvion valvontavaliokuntaa Euroopan parlamentissa. Olin siellä aikaisemmin puheenjohtajana. Ja haluaisin entiselle puheenjohtajalle sanoa, että se työ, jota siellä tehtiin, oli erittäin asiallista ja suurkiitokset siitä. Ja odottelemme nyt sitten vastuuvapautta, mutta marraskuussa palaamme näihin asioihin ja silloin budjettiasioista vastaava komission jäsen tulee tänne sitten joulukuussa minun seuraajani, toivottavasti en minä. Kiitos komissaarille. Koska meillä on hieman aikapulaa, niin aion valvoa puheajan pitämisestä. Kaksi minuuttia. EPP Rova Holmajar. Hyvä mm, puhemies, herra Leeni, komissaarin, hyvät kom- kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää kovasti tilintarkastustuomioistuita erinomaisesta yhteistyöstä ja heidän työnsä laadusta. Ja kiitos myös komissaari Oettingerille. Hän on ottanut paljon meidän ehdotuksiamme vastaan ja vienyt niitä eteenpäin ja auttanut meitä täytäntöönpanossa. Varmasti huomaamme nyt, että kehitys kaiken kaikkiaan, niin kuin presidentti Leene sanoi, on, on mennyt myönteiseen suuntaan tietysti eh, kysymykset, jotka liittyvät nyt monivuotisen rahoituskehykseen. Se pitää ottaa huomioon ensinnäkin, kun huomataan, että nämä eh, korvauksiin perustuvat eh, maksut ovat virhetasoltaan korkeampia. Ja se on asia, joka pitää ottaa huomioon näiden goldplating-asioiden osalta niin, että jäsenvaltioissa asioita mutkistetaan entistä enemmän ja entistä enemmän kriteereitä, entistä moni, enemmän sääntöjä. Ja sen takia pyytäisin komissiolta, että seuraavan rahoituskehyksen osalta tämä yksinkertaistaminen myös toteutuu jos nämä e, niin ei-tukikelpoiset kustannukset ne ovat usein johtuneet siitä, eh, nämä virheet, että säännöt ovat niin monimutkaisia. Ja sitten yleensä eh, syy, eh, syy siirretään komissiolle. Ei komissio näitä sääntöjä ole keksinyt, vaan jäsenvaltiossa. Ja sitten toiseksi tiedämme jäsenvaltioita, joilla on ongelmia myös kansallisten viranomaisten tasolla – ei ketään tietenkään osoiteta sormella, mutta me haluamme myös pitää huolta siitä, miten kansalliset jäsenvaltiot ensinnäkin äh, antavat neuvoa ja sitten toisaalta audit, äh, auditointivaiheessa äh, va, tarkentavat toimintaansa ja, ja, ja tarjoavat myös teknistä apua edunsaajille niin, että audit, auditointi toimii ja että sitten myös ollaan oikeudenmukaisia ja ja avoimia myös edunsaajia, tuensaajia kohtaan. Kiitos. Seuraavana yksi minuutti kollega Penkova. госпожо президент. Lene. Puhemies. Arvoisa Leene, komissaari Oettinger, suuret kiitokset puheestanne ja raportin esittelystä. Olemme hyvin tyytyväisiä tilintarkastustuomioistuimen päätelmään vuodelta 2018 on hyvä, että virheaste on pienentynyt, mutta virheaste on korkeampi kohesiopolitiikan alalla. Tiedot, joita Aluepolitiikan ja työllisyyden pääosastot ovat antaneet huolestuttavat ja vaativat reaktiota nyt Euroopan komission puolelta, mutta voimme huomata tämän tästä vastuuvapausresoluutiossa. Olen tyytyväinen pilottihankkeeseen eh, tilintarkastustuomioistuimessa ja komissiossa siitä, miten lähennetään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Kiitos. Kaksi minuuttia, kollega Schastel. Madame la Présidente. Puhemies, komissaari, hyvät kollegat, haluaisin ensinnäkin minäkin kiittää osaltani tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä eh, vuosikertomuksen esittelystä ja hyvästä työstä eh, ja olen tämän jo sanonut aikaisemmin valiokunnassa, seitsemän esitystä aloittaa meidän vastuuvapausmenettelymme. Olemme siis tiemme ja työmme alussa budjetin tehokkuuden valvonnassa. Työmme ei ole helppoa, tehtävämme ei ole helppo, tasapainottaa budjetti, joka on kunnianhimoinen, mutta realistinen. Euroopan unionin ei pidä tehdä sellaisia lupauksia, joita se ei voi pitää. Tilintarkastustuomioistuimen raportti on yhte, yleisesti ottaen myönteinen, mutta meillä on kuitenkin erityisesti huomioitavia asioita, esimerkiksi äm, tiettyjä vanhoja ongelmia, esimerkiksi korvaussäännöt, jotka johtavat usein virheisiin, korkean riskin, menoerien arviointi, tiettyjen maiden vastaanottokyky ylisääntely sekä hallinnollisen yksinkertaistaminen tarpeet. Sitten erityisesti tulliin liittyvät asiat ja Euroopan kehitysrahastoon liittyvät asiat. Tilintarkastustuomioistuin on todennut myös, että kaikki eurooppalaiset toimielimet, niiden täytyy oma tarkastustoimintaansa virtaviivaistaa ja tarkentaa ja on yhdenmukaistettava tarkastustoimintaa ja menettelyjä, jotta voidaan varmistaa eh, tarkastuksen luotettavuus sekä politiikkojen vaikuttavuus. Eh, tarkastustoiminnalla on saatava eh, tehokas budjetin varojen käyttö ja tämä vaikuttaa kokonaisuuteen ja on hyvä, että tilintarkastustuomioistuin tekisi myös näitä suoritukseen kohdistuvia tarkastuksia ja toimeenpanon kohdistuvia tarkastuksia tehokkaasti. Kiitos. Kiitos. Seuraavana puheenvuoro vihreiden puolesta rouva von Kramon Taubadel. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia yhteistyöstä tämän mietinnön osalta. Katsomme nyt, kuinka paljon – on varoja käytetty vuonna 2018, mutta meidän täytyy varmistaa, että talousarviomme on kestävä. Maksamattomat laskut eivät osoita vain mitä on tehty 2018, vaan se on myöskin osoitus siitä, mitä voidaan tulevaisuudessa odottaa. Sitoumukset ovat jatkuvasti kasvaneet viime vuosina ja vuonna 2018 meillä oli ennätyslukema 281 miljardia euroa. Ja Nämä lukemat tulevat vielä kasvamaan tulevina vuosina. Nämä eivät ole vain tilinpitolukkuja, vaan näillä on poliittistakin merkitystä. Meidän täytyy varmistaa, että maksumäärärahat ovat saatavilla, jotta voidaan kantaa kaikki summat, jotka pitää maksaa seuraavan rahoituskehyksen ensimmäisenä vuosina. Muuten ohjelmat ovat vaarassa. Jäsenvaltioiden välillä on valtavia eroja. Erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan valtioissa on riskejä siellä on myöskin rakenneongelmia. Meidän täytyy vähentää näiden maksamattomien laskujen määrää ja jäsenvaltioissa on nopeammin käytettävä nämä varat, jotta voidaan varmistaa EUn talousarvion kestävyys ei pelkästään lyhyellä, vaan myöskin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Jotta voitaisiin nopeammin käyttää varoja, niin täytyy yksinkertaistaa sääntöjä. Meidän täytyy välttää se, että uuteen rahoituskehykseen kohdistuisi liikaa painetta. Kiitos herra Kuus. Yksi minuutti. Yksi minuutti herra Kuus. Kiitos. Kun on ky- jos ei olisi tilintarkastustuomioistuinta, niin se pitäisi keksiä. Heidän työnne, hyvä presidentti Leene, on erinomaisen tärkeätä meille kaikille. Ja tiedämme, tai osaamme arvostaa sitä. Silti vielä on paljon tehtävää. Vuoden 2018 kertomus osoittaa hyvin selvästi tämän. Ja haluaisin tässä viitata Falemorin äh, sanoja, kuolleet kärpäset saavat hyvänkin voiteen haisemaan. No, tehän etsitte näitä kuolleita kärpäsiä ja tässä tehtävässä toivotan teille menestystä, onnea ja älkää epäilkö, vain, vaan huutakaa jos, tai, tai ilmoittakaa, jos teidän, te, teidän työn eteen tulee ongelmia, koska teidän työnne on hyvin tärkeää. Se on ID. Jetzt. ID-ryhmän puolesta ja ECR puolesta herra Czarnecki puolitoista minuuttia. Pani przewodnicząca, pani Kiitos puhemies, komissaari, tilintarkastustuomioistuimen presidentti. Tämä on hyvin tärkeä keskustelu ja kiitän tilintarkastustuomioistuinta. Sillä on erittäin tärkeä rooli, se on tärkeä toimielin. 2018 menot olivat melkein 107 miljardia. Se on aika iso osuus bruttokansantulosta ja siksi on avainasemassa tutkia tämän menon sääntöjenmukaisuus. Näillä menoilla on saavutettava tuloksia. Tosi vaikuttavuus on tärkeää. Virheaste, mainitsitte sen, se on 2,5 prosenttia ja se on yhdenmukainen kahden edeltävän vuoden kanssa. Viime vuonna kuitenkin virhe oli, marginaali oli 2,4. Kysymys kuuluukin, onko virhemarginaali nyt kasvussa vai onko tämä vain kosmeettinen tai tilastollinen muutos eikä merkittävä sellainen? Voimme varmaan olla tyytyväisiä sitoumusten määrään. Puheaikani loppui. Kiitän yhteistyöstä. Seuraavana puhujana herra Ferreira, mutta hän ei taida olla salissa. Hän on pyytänyt puheenvuoroa, hän ei ole täällä sitten seuraavaksi. Äh, eh, Hiiva, puolitoista minuuttia. the latest european court of auditors report shows the level of. tilintarkastustuomioistuimen raportti osoittaa että epä- e- sananvastaisuuksia on ollut vuonna 2018 enemmän, mutta tilanne on vielä pahempi. Vuonna 168 on sanottu, että EU-komission ilmasto-osaston menot kahdeksansataakuusikymmentäneljä miljoonaa, niitä ei tarkistettu koska mitään transaktioita ei ollut tällä lailla vuonna 2018, eli mitään tilintarkastustoimia ei ole. Ja sitten 9,5 miljardia euroa käytte 150 maassa, niin sanotte, että transaktioiden määrä ei ollut riittävä, tarkastuksen määrä ei ollut riittävä, jotta voitaisiin tietää virhetaso. Minä en halua, että minun maani maksaa enää penniäkään EUn kassaan. Monet nyt pelkäävät vaaleja Britanniassa, mutta he eivät kuitenkaan pysty piiloutumaan. Pian on tulossa parlamenttivaalit Britannian ja meillä on tässä nyt eurooppalainen sopimus, jossa annamme miljardeja tulevina vuosina ja siirtymä kestää vielä monta vuotta. Tai sitten otamme kontrollin takaisin ja irtaudumme Brexitin kautta. Brexit puolue voitti Eurooppa-vaalit. Siksi olemme täällä ja me tulemme näkymään myöskin Britannian parlamenttivaaleissa. Kiitos. Seuraavana puheenvuoro Serovskille. Stersovski. Excellent pronunciation. Erinomainen äh, nimeni lausuminen mm, puhemies. Kiitos. Uskoin, että Monty Pythonin sirkus olisi jo loppunut. Ja hän sanoivat, että he ovat lopettelemassa, mutta herra Heaver vakuutti minut juuri, että Monty Python on voimissaan ja jatkaa esityksiään. Edustaja Heaver ja muut ruumiillistavat Monty Pythonia ja Herra Heaverilla oli varmaan vaikeuksia lukea tämä tilintarkastustuomioistuimen kertomusta ehkä hän ei lukenut sitä lainkaan, koska eh, muut nauravat näille yksityiskohdille, jotka mainitsitte, koska tehän nyt puurot ja vellit eh, sekoitatte. Kukaan ei tätä teitä täällä pidättele. Eh, jos olette lähteen, niin lähtekää pois. Me vain odotamme, koska UK kertoo meille, koska se on lähdössä. Kukaan ei teitä täällä pidättele. Mitä tulee tähän kertomukseen? niin sehän on oikeastaan lähtölaukaus muille tarkastuksille Euroopan unionissa. Tässä sanotaan, että tilintarkastuksia tehtiin toimielimissä ja tarkastuksen tulos on sellainen, että parannettavaa vielä löytyy. Erityisesti tietyillä osa-alueilla on tehokkuuteen keskityttävä, tehostamiseen on varaa Miten näitä päätelmiä sitten käytetään hyväksi tässä kertomuksessa ja miten näitä kertomuksia esitetään sitten julkisuuteen? Ja minkälaisia mm, tuloksia tämä prosessi loppujen lopuksi tuo? Tämä on hyvä pohja keskusteluille Euroopan komission kanssa. Viimeisen viime vuoden aikana paljon asioita on muuttunut ja toivon, että tuleva komissio – Mm, budjettikomissaari Haan tulee lisämuutoksia ehdottamaan. Odotan sinisiä kortteja. Good uh, gemacht, Hyvä huomio. Äh, siis äh, haluatteko ottaa kollega Bolanilta sinisen kortin tässä vaiheessa? Is it on yet? First of all, I'd just like to... Ensinnäkin haluaisin onnitella kollegaa. Hän sai paljon tukea täältä, mikä on hienoa Kysymykseni edustajalle on seuraava. Te vertasitte Monty Pythonia, ja se on mielestäni hyvä vertaus. Life of Brian, elokuvassa niistä Creosote, söi mahdollisimman paljon ruokaa. Ja monella tavalla tämä on hyvä vertaus, kun ajatellaan tätä budjettia, joka vain syö enemmän varoja. Katsotteko, että tämä on oikea vertaus? Oh, no niin, 31 sekuntia meni kysymykseen, eli 30 sekuntia sitten myös vastauksen. Vážený pane kolego, já bych strašně rád na tu vaši... Hyvä kollega, haluaisin vastata, mutta motivoitte minua käyttämään toista vertausta. britti henkilöstö resursseista osoitatte, että Monty Python vielä jatkaa ja Yes Minister myöskin. Kysymyksenne on vastaus siihen, mitä haluatte kuulla. No niin, koska kello on paljon, niin meillä riittää varmasti yksi sininen kortti tähän, vaikka kaikilla onkin hauskaa. Seuraavana puheenvuoro Karsia Monjosille. Yksi minuutti arvoisa Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komission jäsenelle Oettingerille. Ja kiitos myöskin Leenelle tämän vuosikertomuksen esittelystä. Itse olen varjoesittelijänä SND-ryhmästä, mitä tulee muiden toimielinten vastuuvapauteen. Haluaisin korostaa, että vuosikertomuksesta puuttuu rahoitushallinnointi. Vuonna 2018 oli tiettyjä ongelmia komissiossa ja parlamentissa, mutta siinä kaikki. Virhetaso viime vuosina on ollut hyvin alhainen, mutta uskon kuitenkin, että meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota näihin asioita. Näin voitaisiin varmistaa se, että myöskin muissa toimielimissä käytetään varoja tehokkaammin ja näin myöskin autettaisiin parlamenttia sen valvontatyössä. Jos tilintarkastustuomioistuin tekee tämän 41 viraston osalta, niin uskon, että se pystyy varmasti löytämään resursseja tekemään kertomuksen myöskin EUn kahdeksasta toimielimestä. Kiitos. Seuraava kollega Boyer, yksi minuutti. Bonsoir, monsieur le président. Mm, hyvää iltaa, tuomio, tilintarkastustuomioistuimen presidentti. Teillä on hyvin tärkeä työ ja kuten omassa kertomuksessani sanoitte, tämä budjetti on vain yksi prosentti jäsenvaltioiden PKTstä ja 80 prosenttia niiden omista varoista. Ja se tietysti perustuu jäsenvaltioiden maksuihin, jotka pitää jakaa. Ja on vaikea ymmärtää kansalaiset, miten tämä toimii. Ja olemme nähneet, että populismikin tässä nostaa päätään. Ja tämä meidän politiikkamme, jota puolustamme, meitä on paljon ja me haluaisimme, että EU nopeasti pystyisi laatimaan sellaisen budjetin, joka vastaa sen tavoitteisiin ja kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Ja niin, että Euroopan unionille tulee omat varat ilman, että tässä tulee minkäännäköistä lisä, lisäverotusoikeutta. Ja Euroopan unionin pitäisi tietysti saada omia projekteja tällä mantereella, jo, jotka vastaisivat kansalaisten äh, tavoit- äh, pyyntöihin äh, vaalien aikana. Ja me tietenkin pidämme teidän työtänne erittäin tärkeänä, herra presidentti, ja jotta saamme luottamusta Euroopan toimielimen kansalaisten taholta. Kiitos. Kiitos. Seuraavana kollega Le Breton. Yksi minuutti. Merci, madame. Kiitos, puhemies. L'Assemblée National on aina ollut sitä mieltä, että pakolaispolitiikan pitäisi olla kansallista kompetenssia. Tilintarkastustuomioistuin äh, osoittaa, että se on oikeassa. Se on todennut, että Euroopan äh, turvapaikka-asioiden tukivirasto äh, ei ole toiminut oikein. Sivulla 2003 mm, toteaa, että 2,5 miljoonaa euroa on mennyt väärinkäsiin Tämä virasto aloitti 50 miljoonan projektin, joka on pitänyt keskeyttää nopeasti. Ja henkilöstöresurssien tilanne on kehittynyt sellaiseen suuntaan, että pääjohtaja joutuu eroamaan. Nämä ovat kamalia toteamuksia ja se toteaa, johtaa siihen, että tilintarkastustuomioistuin on hoitanut hommansa, tehnyt tehtävänsä ja ähm, sen on huolehdittava näistä asioista Euroopassakin. Seuraavana kollega Avi Aguilar. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä siitä, että hän esitteli tämän vuosikertomuksen. Näin voimme ymmärtää EUn tilejä. Kuten todettu, vuonna 2018 virhetaso oli hiukan yli 2 prosenttia. On selvää, että ponnistelut näissä asioissa tulevat jatkumaan. Ja sitten, mitä tulee YMP, tiedämme, että nyt ollaan yksinkertaistamassa hallintoa, mutta siitä huolimatta monimutkaisuus on kuitenkin lisääntynyt, kun ajatellaan edunsaajia, edunsaajia eli viljelijöitä. Yksinkertaistamisen puute ja byrokratia, joka vain pahenee, ja nämä vaatimukset, jotka täytyy täyttää, jotta saisi tukea, ne ovat johtaneet siihen, että viljelyltä menee enemmän aikaa paperityöhön kuin viljelytyöhön. Jos komissiolta vaaditaan yhä enemmän koordinointia, niin se voisi olla hyvä ajatus. Kiitos. Seuraavana puolitoista minuuttia kollega Pinja Dali. Kiitoksia. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä tehdystä työstä. Vuosikertomus on hyvin tärkeä asiakirja parlamentille ja se helpottaa työtämme ja sieltä saadaan paljon tietoja, jotta voidaan arvioida EUn menoja ja voidaan nähdä, mitä ongelmia täytyy ratkaista. Viime vuoden vuosikertomuksessa on otettu esiin tiettyjä parannuksia, mitä tulee verrattuna aikaisempiin vuosiin. Yleisesti ottaen virhetaso maksujen osalta on jatkuvasti laskenut. Ja tämä on oikea suunta, mutta komission pitää kuitenkin edelleen ponnistella, jotta voidaan lisätä läpinäkyvyyttä, mitä tulee julkisten varojen käyttöön, ja myöskin pitää tiivistää yhteistyötä tilintarkastustoimistojen kanssa. On tiettyjä kohtia sakessa kolme, jotka liittyvät kansallisuuteen, mitä tulee Euroopan globaalin rooliin vielä ei ole ollut mahdollista tarkastella tätä virhetasoa, ja tästä puuttuu hiukan läpinäkyvyyttä, ja esimerkiksi kohesion ja maaseudun kehityksen osalta, ja myöskin tietyissä ohjelmissa, kuten e- Erasmuksessa ja Horisontti 2020-ohjelmassa, on edelleen virhetasoja, joihin täytyy puuttua mahdollisimman pikaisesti. Eli haluaisin nyt parempaa organisaatiota ja valvontaa, ja meidän täytyy lisätä tarkistuksia. Meidän täytyy tarkistaa, onko näitä hankkeita toteutettu tehokkaasti ja meidän täytyy myöskin taata kansalaisille, että heidän verorahansa käytetään hyvällä tavalla. Ja meidän täytyy ryhtyä kaikkiin toimiin, joilla voidaan parantaa tilannetta ja parantaa EUn uskottavuutta ja sen toimielinten uskottavuutta. Kiitos. Kiitos. Puolitoista minuuttia kollega Novakov. Thank you very much, Chair. Dear... Kiitos puhemies, hyvä komissaari. Niin, en oikein tiedä, kun tilintarkastustuomioistuin esitteli kertomusta, niin oli hyvä kuulla, että siellä on jotain myönteistä. Täällä on paljon sanottu, puhuttu luvuista, tilastoista ja prosenteista. Ihan oikein näin, mutta minä haluaisin puhua siitä, mikä on numeroiden takana – nimittäin ihmiset, yritykset ja näiden hankkeet. On hyvä, että te etsitte virheitä. Se on teidän tehtävänne. Te olette veronmaksajan paras ystävä. Mutta kun etsitään virheitä hankkeissa, pitää miettiä myös, mikä on hankkeen laatu. Saavuttiko se tavoitteensa? Saavuttiko se sen oikealla tavalla. Eli paitsi, että katsotaan sitä, miten rahat käytettiin, niin pitäisi katsoa, miten tavoitteet saavutettiin. Meidän täytyy myös muistaa yksi syistä, että tällä kaudella oli vain 30 prosenttia ikään kuin hallinnollisia kuluja, byrokratiaa. Eli tämä tarkastus perustuu riskeihin. Sellaiset hyvät edunsaajat, jotka tietävät, miten käyttää EU-varoja. Niitä ei tarvitse niin paljon valvoa. Mutta ne, jotka tekevät jatkuvasti virheitä, siellä tarvitaan enemmän tarkastuksia. Ja tällä tavalla pitää löytyä jonkunnäköinen tasapaino. Eli veronmaksajien intressi ja toisaalta sitten saadaan oikeille ihmisille e, e, rahoja maksettua. Kiitos Chinichi, yksi minuutti. Grazie, Kiitoksia vuosikertomus 2018 esittelee EUn taloustilannetta ja se on parannus verrattuna aikaisempiin vuosiin, vaikka tiettyjä alueita vielä on, joilla virheitä ja petoksia on liikaa, erityisesti kun ajatellaan kohesiovaroja ja maatalouden rahoitusta. Mutta tuomioistuin myöskin sanoi, että säännöt ovat niin monimutkaisia, että se johtaa virheisiin. Eli Sääntöjen pitäisi olla yksinkertaisempia, jotta pienyrittäjät ja tutkijat ja viljelijät voivat käyttää näitä varoja, eivätkä tekisi virheitä. Ja sitten ennaltaehkäisy. Ainoastaan 11 jäsenvaltiota ovat perustaneet petoksen vastaisen ohjelman, eli komission pitäisi luoda enemmän yhdenmukaisuutta EU-hun ja jäsenvaltioiden pitäisi hyväksyä petosten vastaista politiikkaa ja niiden pitäisi vahvistaa valvontaa jotta voidaan paremmin suojella EUn talousarviota. Kiitos. Seuraavana puheenvuoro minuutin kollega Jyrtsika. Ďakujem pekne. Rovnako ďakujem. Kiitos puhemies. Už mnoho rokov. Dvor aut- Kiitos. On, tämä tuomioistuin tekee erinomaista työtä, tehnyt jo vuosia. Se on tutkinut ohjelmia ja todennut, että tämä suoriutumiskyky tai täytäntöönpano ei aina kuvaa, anna oikeaa kuvaa Euroopan poliitikkojen tavoitteista. Ja johtopäätökset, jotka tuomioistuin tekee, ovat perustavanlaatuisia. Ja tietenkin talousarvion tavoitteena ei ole pelkästään siirtää rahaa taskusta toiseen, vaan tavoitteena pitää olla, että jokainen sijoitettu euro saa mahdollisimman suuren tuoton ja hyödyn eurooppalaisten kansalaisille. Ja tässä on kuva jonka tilintarkastustuomioistuin teki. Tämä on OECDn hyväksymä tutkimus, jossa todetaan, että Euroopan unioni antaa paljon tietoa talousarviosta ja että me olemme A-luokkaa siinä mielessä, mutta kuitenkin meidän täytyy saada vielä parannuksia aikaan valitettavasti teiltä loppui puheaika kesken. Seuraavana puhujana yksi minuutti 30, kollega Montei. Thank you, Chair. Kiitos puhemies. Kun kuljin äh, äh, olohuoneen läpi, laitoin pois TVn. Kuitenkin näin siellä EU-sta juttuja. Pitäisi aina katsoa elämän myönteisiä puolia. Me lähdemme EUsta Nimeni on Brian. Ja Brianin edellisessä elämässä olin Skotti tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Ja nämä tilitarkastustuomioistuimen raportin eh, luvut eivät vakuuta. 2,6 prosenttia virhettä miljardeja. Se on enemmän kuin monet maksavat EUn budjettiin. Ajatellaan tavoitteita vaikkapa, että maksetaan henkilökunnan lentoja Jamaikalle eh, ilmansaastebudjetista.